on jälleen avattu. Ja siirrymme suoraan esityslistan ensimmäiseen kohtaan, jossa on neuvoston ja komission julkilausumat EUn ja jäsenvaltioiden toimista Syyrian konfliktista, seurannesta pakolaistulvasta ja sen hallinnoimiseksi. Ensin saa puheenvuoron neuvoston edustaja, ministeri Leskovicius, olkaa hyvä. Good morning, the president, honorable members. Huomenta puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Viimeisen kahden vuoden aikana Syyriassa on ollut konflikti ja siellä on tapahtunut paljon traagisia tapahtumia. Ja pakolaisia on jo ollut yli miljoona. Yli puolet on lapsia, neljännes naisia. Ja kun nyt puhun teille, Syyrian pakolaisten määrä on jälleen kasvanut. Ja nyt heitä on yli 2,1 miljoonaa. Tämä on kamottava todellisuus niille, joiden elämä on täynnä traumaa ja väkivaltaa. Ja se on myöskin valtava haaste Syyrian naapureille. Ja jos eivät tilan asiat parane Syyriassa, YK arvioi, että saattaa tämän vuoden lopussa olla jo 3,5 miljoonaa pakolaista. Viime kuukausina syyrialaisten määrä, jotka tulevat EUn alueelle, on jatkuvasti kasvanut. Neuvosto on huolestuneen seurannut Syyrian kriisin kehittymistä ja potentiaalisia haasteita jäsenvaltioille, joihin tulee yhä enemmän pakolaisia. Tästä keskusteltiin eilen oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa, ja siellä ministerit toistivat sen, että EU haluaa vahvistaa tukea kriisistä kärsiville, ja kriisi sai myöskin komissiolta raportin, äskettäisen tiedonkeruun matkan tuloksista, jossa tutkittiin maita, jotka eniten ovat joutuneet pakolaisvirtojen kohteeksi. Me tiedämme, että tämä on valtava taakka hallituksille ja yhteisöille Jordaniassa, Libanonissa, Irakissa ja Turkissa. Ja siksi me kehotamme näitä maita pitämään rajat auki ja tarjoamaan turvapaikan niille, jotka ovat menettäneet kaiken. Me kannustamme näitä maita jatkamaan tällä tiellä ja samaan aikaan me tiedämme, että kansainvälinen yhteisö on velvollinen tarjoamaan apua niille, jotka ovat ottaneet pakolaisia vastaan. YK ja sen jäsenvaltiot ovat antaneet apua Syyrian kriisin alusta lähtien ja lähes kaikki jäsenvaltiot haluavat helpottaa syyrialaisten kärsimystä sekä Syyrian sisäpuolella että sen ulkopuolella. Ja tämä huolimatta vaikeasta taloustilanteesta ja tiukoista budjettileikkauksista. Yli puolitoista miljardia euroa on jo annettu humanitaariseen apuun ja 412 miljoonaa euroa on vielä otettu käyttöön muista välineistä. Ja näillä autetaan eri yhteisöjä. Eli 1,9 miljardia on tämä kokonaissumma. Ja EU on pyytänyt lahjoittajia vahvistamaan koordinointiaan jotta voidaan tietää, millaista apua annetaan ja jotta voimme sitten tehdä näistä asioista tiliä kansalaisillemme. Näitä toimia pitää vahventaa, jotta konflikti saadaan päättymään, mutta EU miettii myöskin keskipitkän ja pitkän aikavälin toimia. Tarkoituksena ei ole ainoastaan ottaa pakolaisia, vaan myöskin tukea maita ja yhteisöjä, jotka ovat kärsineet näistä pakolaisvirroista. Komissio ja kansainväliset kumppanit valmistelevat alueellista suojeluohjelmaa, jonka tarkoituksena on tarttua pitkän ja keskipitkän aikavälin haasteisiin tässä kriisissä, ja sen pitäisi aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa. Neuvosto eilen piti hyvänä tämän hankkeen käy- käynnistämistä ja pyysi, että komissio jatkaa tätä tärkeää työtä. Syyrialaiset tarvitsevat suojelua eri jäsenvaltioissa. Ja näistä asioista nyt keskustellaan EUn tasolla. Ja rahoitusta voitaisiin saada pakolaisrahastosta, maahanmuuttorahastosta sen jälkeen kun neuvosto ja parlamentti ovat asiasta päässeet sopun. Puhemies, komission jäsen, parlamentin jäsenet, tänä aamuna me keskittymme pakolaisongelmaan, mutta täytyy muistaa kaikkein tärkein tavoite, väkivallan lopettaminen ja Syyrian rauhanomaisen siirtymävaiheen varmistamisen. Meidän täytyy löytää poliittinen ratkaisu ja ainoa ratkaisu on se, että turvallisuusneuvosto toimii ja päättää konfliktin. Korkea edustaja pitää hyvänä turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa Syyrian kemiallisista aseista. Se on suuri askel eteenpäin kohti kestävää ja yhtenäistä kansainvälistä vastausta kriisiin. Se on jatkoa tärkeälle päätökselle, joka Haagissa tehtiin. Tämä päätös raivaa tietä kemiallisten aseiden poistamiselle Syyriassa. Laillisesti sitova päätöslasoma vaatii vastuullisuutta rikoksista ja vaatii, että kansainvälinen yhteisö toimii voimakkaasti, mikäli näitä sääntöjä ei noudateta. EU on toistanut, että se tukee toimia, jotka päätöslausemassa on lueteltu. Me olemme yhteydessä eri tahoihin ja keskustelemme käytännön avusta. Meidän pitää nyt käyttää hyväksemme tätä tilannetta. Ja me olemme tehneet yhteistyötä kaikkien kumppaneiden kanssa, Yhdysvaltojen, Venäjän, YK, ja monien arabimaiden kanssa, jotta voisimme kansainvälisesti vastata tilanteeseen. YK turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa on tuettu Geneven sopimusta vuodelta 2012, ja siinä kehotetaan järjestämään rauhankonferenssi mahdollisimman pian. Viimeisen kahden vuoden aikana Syyrian konflikti on pahentunut täysimittaiseksi sisällissodaksi. Ja monet viattomat kansalaiset tarvitsevat nyt yhä enemmän apuamme. EU ja jäsenvaltiot ovat toimineet hienolla tavalla ja ne ovat eturintamassa rahoittajina ja me yhdistämme resurssejamme ja yes, puheenjohtajavaltio on valmis kantamaan vastuunsa. Olemme panneet merkille parlamentin päätöslausumaesityksen ja sekin osoittaa, kuinka tarkkaavaisesti parlamentti on tilan, Syyrian kammottavaa tilannetta seurannut ja miten se on vaikuttanut koko alueeseen. Humanitaarisen avun alalla on selvää, että voimme toimia tehokkaimmin, kun koordinoimme toimintaamme ja käytämme hyväksemme EUn vahvuuksia, sen toimielimiä ja jokaista jäsenvaltiota. Kiitos. Thank Kiitos ministeri. Ja komission äh, puolesta puhuu komission jäsen Michel Barnier, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président, et merci euh, Kiitos puhemies, arvon jäsenet. Tämä keskustelu on kirjallisena otettu esityslistalle. Aihe on traaginen. Kollega Georgieva on New Yorkissa. Cecilia Malmström, kollegani, on aamulla Baroson kanssa matkustanut Lampedusalle ja on pyytänyt minua käyttämään heidän puolestaan puheenvuoron. Eli tuon esille komission näkemyksen heti Liettuan ministerin puheenvuoron jälkeen. Totta kai ensimmäisenä jatkona hiljaiselle hetkelle parlamentissa haluan komission nimissä ilmaista solidaarisuutemme, myötätuntomme kaikille uhreille, heidän perheilleen tämän uuden strateg- äh, äh, tragedian jälkeen, joka tapahtui Lampedusalla. Uhreja oli valtavasti naisia, miehiä, lapsia, jotka pakenivat konfliktia lähi ja Afrikassa. Arvoisat jäsenet, kansainväliset aloitteet, joita hiljan on tehty, ja aivan erityisesti amerikkalais-venäläinen aloite kemiallisten aseiden valvomiseksi ja tuhoamiseksi Syyriassa. Siellähän niitä on. Meillä on YK päätöslauselma ja Tämä on tehnyt epätodennäköisemmäksi sotilaallisen vastaiskun, josta Yhdysvallat yhdessä liittolaistensa kanssa ilmoitti. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että Syyrian tilanne olisi vakiintumassa. Päinvastoin sotilastoimet kentällä jatkuvat edelleen. Euroopan unioni korkean edustajan Kathy Ashtonin puheenvuoroissa on korostanut sitä, että on löydettävä poliittinen ratkaisu. Tämä on ainut keino päättää sota ja konflikti. Ja turvallisuusneuvoston on voitava toimia, jotta tämä konflikti saadaan lopetetuksi. Unioni on jatkuvasti todennut valmiutensa tukea kaikkia toimia, joita päätöslauselmassa edistetään, sekä myös toimia OPCVn neuvoston kautta. Näin voitaisiin arvioida sitä, miten parhaalla mahdollisella tavalla voitaisiin kentällä auttaa. Catherine Ashtonin sanojen mukaan me olemme nyt tien risteyksessä. On ymmärrettävä tämän tilanteen merkitys ja kuinka vakava se on kansainvälisen yhteisön näkökulmasta. Me teemme yhteistyötä kaikkien kumppaneittemme kanssa, totta kai Yhdysvaltain kanssa, mutta myös Venäjän ja arabimaiden ja YK kanssa, jotta pääsemme poliittiseen ratkaisuun kansainvälisessä yhteisössä, niin että vastauksemme olisi yhteinen. Päätöslauselmassa selkeästi korostetaan Geneven eh, päätösten yleissopimuksen merkitystä ja sitä kautta pitäisi päästä ratkaisuun. Aivan niin kuin ministeri selkeästi totesi, Syyriassa on käynnissä yksi suurimmista kansainvälisistä kriiseistä, joita olemme kokeneet. Kolmasosa väestöstä on joutunut jättämään kotiinsa. Yli kaksi miljoonaa pakolaista on jo rekisteröity YK pakolaisviraston toimesta naapurimaissa – tässä täytyy muistaa Libanon, Jordania, Turkki, Irak ja Egypti vastaanottajamaina. Komission nimissä haluan korostaa sitä, että viranomaiset ovat korostaneet, kuinka solidaarista väestö on ollut näissä maissa suhteessa pakolaisiin pakolaisvaltuutettu on todennut, että vuoden loppuun mennessä pakolaismäärä Syyriasta naapurimaissa nousee kolmeen, jopa kolme ja puoleen miljoonaan. Euroopan unioni on kansainvälisten avustajien eturintamassa, kun ajattelemme näitä ihmisiä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa. Yli kaksi miljardia on jo sidottu, on myönnetty jäsenvaltioilta ja EU-sta parlamentin valvonnassa luonnollisesti, jotta voimme tukea humanitaarista avustustyötä. Euroopan unioni ei ole en, ensimmäisenä suurimpana avunantajana, mutta joka tapauksessa olemme huomattava avunantaja. 56 prosenttia humanitaarisesta avusta, jota jäsenvaltiot ja komissio ovat myöntäneet, on suunnattu Syyrian naapurimaiden auttamiseksi. 44 prosenttia näin ollen on suunnattu suoraan Syyriaan. järjestöjen ja eri välineiden kautta. Libanon, Jordania, Egypti ovat todenneet, että niiden kapasiteetti on nyt äärirajoilla. Euroopan unioni tekee totta kai parhaansa varmistaakseen, että Syyrian pakolaiset Syyrian naapurimaissa saavat riittävää humanitaarista apua ja myös juridista apua arvoisat jäsenet, alueellisen suojan ohjelma ja keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä suojeluohjelman täytäntöönpano on käynnissä. Teemme jäsenvaltioiden ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa läheistä yhteistyötä. Solidaarisuusohjelman täytyy saada aikaiseksi suojaa ja myös kehitysaloite Jordaniassa, Libanonissa ja Irakissa – Tämä totta kai on hyödyksi Syyrian pakolaisille, mutta myös muille pakolaisille, jotka tulevat muista maista ja muista yhteisöistä. Antonio Guterresin vetomus siitä, että 10 000 syyrialaista otettaisiin vastaan Eurooppaan ja 2 000 asutettaisiin uudelleen ja tässä kyseessä olisivat kaikissa heikoimmassa asemassa olevat ihmiset. Itävalta, Saksa, Suomi, Tanska, Unkari, Luxemburg, Ruotsi, Alankomaat, Irlanti. Nämä maat ovat päättäneet myöntää uudelleen asuttamispaikkoja tai humanitaarista apua näille Syyrian pakolaisille. Komission nimissä haluan kiittää näitä jäsenvaltioita niiden osoittamasta solidaarisuudesta. Ne ovat äh, omilla toimillaan auttaneet meidän yhteisiä ponnistelujamme ja haluan vedota muihin jäsenvaltioihin, jotta ne noudattaisivat tätä esimerkkiä. 50 000 syyrialaista lähes tulkoon on pyytänyt kansainvälistä turvaa Euroopasta kriisin alusta lähtien. Suurin osa hakemuksista on jätetty Ruotsiin ja Saksaan. Syyrian pakolaiset tulevat Eurooppaa kohdin eri reittejä, ensinnäkin maareittejä Turkin kautta, Bulgarian, Kreikan kautta, tai sitten Länsi-Balkanin maiden kautta, merireittejä Turkin ja Egyptin kautta. Ja Lampedusan tragedian kautta näemme, että heitä tulee myös pidempiä reittejä, esimerkiksi Italian kautta. Nämä matkat ovat usein rikollisten järjestämiä. He hyötyvät näiden pakolaisten epätoivoisesta tilanteesta. Lampedusan tragedia osoitti meille jälleen kerran hyvin tärkeitä, tragisia seikkoja. Ensinnäkin Lampedusan väestön ja kunnan asenne, solidaarisuus, arvokkuus, suoraselkäisyys. Ja samanaikaisesti on tarve toimia tehokkaammin. Emme voi olla omahyväisiä, tyytyväisiä toimimme, vaan täytyy taistella näitä rikollisia järjestöjä vastaan. Täytyy muistaa myös, miten voimme toimia Euroopan tasolla solidaarisesti. Cecilia Malmström kollegani eilen ehdotti tätä nimenomaan sisäministerikokouksessa. Pakolaistulva kohti Eurooppaa ei ole verrattavassa lukumäärältään niihin pakolaisiin, jotka ovat siirtyneet maasta äh, Syyrian naapurimaihin. Mutta epätoivoisten ihmisten määrä, niiden määrä, jotka haluavat Eurooppaan, on jatkuvasti lisääntymässä. Ja esimerkiksi Malta, Kypros ja Italia ovat äh, aika lailla vaikeassa tilanteessa – Bulgaria, Kypros ja Kreikka ovat tässä eturintamassa joka, eturintamassa joka päivä. Valtava määrä pakolaisia tulee sinne. Italia on hiljan saanut kokea uuden aallon Välimeren ylitse. Meidän on valmistauduttava siihen, että vielä massiivisempia pakolaisvirtoja tulee Eurooppaan. Meillä on turva vaikka viraston tuki sekä Frontexin tuki sen omine resursseineen tänä päivänä. Olemme myös kansainvälisessä, kansainvälisessä yhteistyössä maa, äh, siirtolaisviraston kanssa tilanne sellaisena kuin se nyt on osoittaa, että on äärimmäisen tärkeää tehdä yhteistyötä. Tämä kysymys ei ole enää mikään kansallinen kysymys, vaan se on eurooppalainen kysymys. Vapaus ei, vastaus ei löydy sitä kautta, että suljemme omat rajamme ja luomme parikaadeja. Tarvitsemme lisää Eurooppaa. Tämän tyyppinen kriisi koskee meihin kaikkiin ja meidän on oltava valmiita solidaarisuuden hengessä toimimaan. Arvoisat jäsenet, olemme jo ottaneet käyttöön tiettyjä toimia, joilla tuemme jäsenvaltioita, jotta voimme varmistaa unionin tason toimien johdonmukaisuuden. Teemme yhteistyötä Frontexin ja siirtolaisviraston kanssa. Komissio on ehdottanut myös hätärahoitusta, jotta saamme tukea ulkorajoille ja myös pakolaisten uuden asuttamiseksi. Frontex tekee välimerellä työtään sekä ulkorajoilla, joihin kohdistuu hyvin sekalainen pakolaisvirta. Meillä on kasvava velvollisuus toteuttaa niitä tehtäviä, velvollisuuksia sekä se, että pakolaisia ei kierrätetä maasta toiseen. Nyt täytyy toimia tehokkaasti, on oltava resursseja tähän työhön, joilla voidaan vastata niihin tarpeisiin ja vaatimuksiin, joita meillä nyt on. Meidän on oltava valmiita myös löytämään lisärahoitusta budjettiviranomaisen taholta. Uskon, että tämä on tarpeen. Tätä rahoitusta voitaisiin täydentää myös OPCVn toimien tehostamisella sekä niin, että jäsenvaltioita voitaisiin tukea tätä kautta. Jos tilanne vielä heikkenee, niin kuin nyt pelättävissä on, ja jos vielä massiivisempia pakolaisvirtoja, siirtolaisvirtoja tulee rajoillemme, niin Frontexia voidaan joutua vahvistamaan. Tällainen vahvistaminen ei olisi mahdollinen, jollemme saa jäsenvaltioilta lisäpanostusta. Eli tarvitaan lisärahoitusta koordinoinnin tehostamiseksi ja totta kai täytyy muistaa, minkälainen budjettitilanne on jäsenvaltioissa. En ole unohtanut sitä työtä, jota olemme tehneet aina vuodesta 2006 lähtien sivilisuojelun alalta. Georgia on tehnyt kovasti työtä, jotta askel askeleelta saadaan entistä enemmän ennalta ehkäisyä ja myös kansallisten voimavarojen yhdistämistä. Kyse on siitä, että toimimme koordinoidusti, olemme valmistautuneita luonnonkatastrofeihin, myös poliittisiin ja inhimillisiin eh, tragedioihin, katastrofeihin, niin kuin nyt tässä tapauksessa on kyseessä. Vielä viimeinen vaikea aihe, joka liittyy Syyrian kriisiin ja myös muihin kriiseihin tällä alueella. Terroristi, terrorismin uhka Euroopassa – ja ulkomaiset taistelijat. Euroopan unionista tulevat taistelijat, jotka ovat menneet Syyriaan. Äh, tämä luku on ollut äh, aivan eri kategoriassa kuin aiemmissa kriiseissä. Nämä taistelijat ovat olleet mukana ääriaineisten taistelutoimissa ja he varmaankin käyttävät verkostojaan ja voivat tehdä myös iskuja länsimaisia intressejä vastaan, myös Euroopan maiden intressejä vastaan. Solidaarisuus, humanitaarinen apu Syyrian kriisissä totta kai on tarpeen, mutta on oltava tietoinen myös siitä, että meillä on eurooppalaiset, jotka matkus Syyriaan ulkomaisina taistelijoina ja he voivat olla turvauhka Euroopan unionissa. Tässä, hyvät jäsenet, ne tiedot ja ne näkökulmat, jotka halusin komission nimissä ja kollegoiden Malmström ja Georgievan nimessä ilmaista. He ovat valitettavasti tänään poissa. Kiitos. Komission jäsen, kiitos. Ja nyt siirrymme eh, keskusteluun. Ensin annan puheenvuoron Manfred Weberille. Vara Äh, herra puhemies, äh, komission ja neuvoston edustajat. 93 000 kuollutta sen jälkeen, kun äh, kansallissota, sisällissota <coughs> puhkesi. Ja Syyrian ulkopuolella on yli 2,6 miljoonaa ja sisällä 6 miljoonaa. Libanon on kieltänyt uusien pakolaisleirien rakentamiseen, koska se pelkää oman maansa vakautta. Ja Egyptissä kamppaillaan omien sisäisten ongelmien kanssa, Jordan antaa paljon apua, samoin Turkki. Hyvät kollegat, tämä konflikti, joka nyt tapahtuu Syyriassa, on suoraan meidän läheisessä naapuruudessamme. Kyproksesta oikeastaan näkee, mitä tuossa maassa tapahtuu. Ja sen vuoksi on hyvä, että me puhumme tästä tänään. Hyvät kollegat, meille kaikille on tärkeää, mitä nyt tapahtuu ja se, että voimme lopettaa tämän järjettömyyden ja että me pyrimme välttämään tämän tavallaan lisäämistä, mutta kaikkein tärkeintä on kuitenkin pakolaiskysymys ja haluaisinkin kiittää komissiota, joka pyrkii toimimaan paikan päällä. EPP-ryhmällä on kuitenkin yksi konkreettinen pyytö. Ensinnäkin Euroopalla täytyy olla kunnolliset kiintiöt, ja kun kuuntelen tässä neuvostoa, kuulin kiintiösanan, mutta mitään faktoja ei ole saatu. Me tarvitsemme selkeän ähm, lupauksen UNHCRlle niin, että Euroopalla olisi selkeät pakolaiskiintiöt ja että äh, nämä pakolaiset, jotka Eurooppaan tulevat, saavat apua. Meidän täytyy myös auttaa paikan päällä naapurivaltioissa ja 2013 täällä sanottiin, että meillä on hieman rahoitusongelmia. No haluaisin sanoa kuitenkin konkreettisempi, että on suuri häpeä unionille, että meillä ei ole täydentävää lisätalousarviota, niin että me voisimme kantaa vastuumme näissä naapurivaltioissa. Sen lisäksi hyvät kollegat, ottaen huomioon Lampedusan dramaattiset tapahtumat, siitä huolimatta meidän täytyy nähdä Syyrian ongelmat myös ja se, mitä ihmisille tapahtuu, myös niille ihmisille, jotka tulevat laittomasti tai yrittävät tulla laittomasti maahan. Se kuuluu mukaan tähän keskusteluun. Ja minä pyytäisinkin, että huippukokouksessa keskusteltaisiin tästä asiasta. Tämä ei ole vain tekninen kysymys, vaan tässä on kysymys siinä, osoittaako Eurooppa humanitaarisyyttä, onko Euroopalla sydän. Sen vuoksi haluaisin, että tämä otettaisiin esityslistalle, jotta voitaisiin ratkaista ratkaista pakolaisongelma. Kiitos. Sitten kollega Svoboda. Thank you. Kiitoksia. Ryhmäni nimissä ryhmässä me olemme puhuneet kolmen syyräläisen pakolaisen kanssa. Ja nuori nainen kertoi ongelmista, että hän oli ollut palestinalaisena, koska kaikki arabimaat eivät ole kovin avomielisiä palestinalaisia pakolaisia vastaan. He tulivat veneellä, sata ihmistä kuoli matkan aikana. Hänellä oli tuuria ja hän pääsi Eurooppaan. Mutta huolimatta siitä, että he olivat olleet vankilassa syrjässä, heitä oli kirjoitettu, niin heillä oli silti vaikeuksia saada oleskelulupaa Euroopan unioniin. Ja kun kysyin, mitä te odotatte Euroopalta, he sanoivat selkeästi, että me haluamme palata, mutta ehkä voitte antaa meille vähän koulutusta ja tietoa, koska ei ole järkeä, että jos Syyriassa on jälleen rauha, niin sitten eurooppalaiset asiantuntijat tulevat jälleen rakentamaan. Me haluamme olla jälleen rakentamisen asiantuntijoita EUn avulla. Ja meidän täytyy täyttää tämä tehtävä ja meidän täytyy todellakin avata rajamme rajatulle määrälle ihmisiä rajoittuja aikoina, mutta kuitenkin se pitää tehdä. Ja komissiokin sanoi, että tilanne on erilainen eri maissa. Jos katsotaan pakolaismääriä, jos katsotaan turvapaikanhakijoiden määriä, tai erityisesti sitä, kuinka paljon hyväksytään turvapaikkahakemuksia, niin erot ovat suuria Euroopassa. Jotkut maat hoitavat tehtävänsä, toiset eivät. Ja siksi minist- olin hyvin pettynyt sisäasioiden neuvostoon työryhmä, taas uusi työryhmä. Me tarvitsemme nyt toimintaa eikä mitään työryhmiä. Kyllä me tiedämme, mitä pitää tehdä. Päätöslauselmassa on jo todettu, mitä meidän pitää tehdä. Ja olen Weberin kanssa samaa mieltä. Eilen kirjoitin Van Rompuylle. Eli ottakaa asia seuraavan neuvoston kokouksen esityslistalle kahden viikon päästä. Kyse ei ole pelkästään sisäministereiden asiasta. Tiedämme, millaisia rajoituksia heillä on työnsä puitteissa vaan tämä koskee meitä kaikkia, kaikissa hallituksissa, ja tämä koskee kaikkia pääministereitä, ja heidän pitää tehdä työnsä. Meidän täytyy ottaa pakolaisia vastaan, mutta ei kyse ole vain siitä, että heidät laitetaan johonkin paikkoihin, vaan heillä pitää antaa mahdollisuus oppia Euroopassa, oppia uusia taitoja, oppia demokratiasta, oppia vapaudesta. He haluavat Syyrian ilman Assadia ja ilman jihadisteja. He haluavat vapaan Syyrian ja meille pitäisi antaa, meidän pitäisi antaa heille siihen mahdollisuus. Päätösasemassa on pyydetty, että naapurimaat pitäisivät rajansa avoimina, Jordania, Turkki, Libanon ja muut. Ovatko meidän rajamme auki? Hyvin usein eivät. Eli meidän pitäisi olla rehellisiä näissä asioissa. Miksemme luo jotain humanitaarisia käytäviä, jotta ihmiset pääsevät tänne miksei luoda riittävästi väliaikaisia majoitusmahdollisuuksia ihmisille, jotta he voisivat saada koulutusta. Niin on totta. Meidän täytyy pysäyttää tämä julma sota. Kemiallisten aseiden tuhoaminen on ensimmäinen askel, mutta ainoastaan ensimmäinen askel. Meidän täytyy jatkaa työtämme, kunnes maassa on rauha. Ja sen jälkeen ihmiset voivat palata sinne he eivät halua jäädä tänne, he haluavat palata Syyriaan, mutta heillä pitää antaa mahdollisuus rakentaa uusi Syyria. Eli meidän täytyy tehdä yhteistyötä. On jo paha, että he ovat pakolaisia, mutta heille pitää antaa mahdollisuuksia palata maahansa, rakentaa uusi Syyria taidoillaan ja koulutuksellaan ja EUn filosofian pohjalta. Kiitos. Herzlichen Dank. Unser Kiitos ja sitten seuraavaksi Verhofstadt. Immediately. Haluan välittömästi kysyä komissiolta ja neuvostolta, voisivatko ne suostua siihen, mitä parlamentti ehdottaa. Parlamentti ehdottaa, että pitäisi järjestää eurooppalainen humanitaarinen konferenssi tästä aiheesta. Tämä on parlamentin vaatimus päätöslauselmassa. Ja haluaisin vielä ennen keskustelun loppua kuulla sen, voiko neuvosto sitoutua yhdessä komission kanssa järjestämään tämän. On aivan selvää Weberin ja Suomen puheenvuorojen pohjalta, että tällainen konferenssi todella tarvitaan. Emme voi pyytää muita avaamaan oviaan pakolaisille ja itse olla tekemättä mitään. Näinhän tilanne on tällä hetkellä. Saksa on antanut 5000 ihmiselle tilapäisen oleskeluluvan. Ruotsi on antanut pysyvän oleskeluluvan 1900. Ja Suomi on ponnistellut vähäsen ja siinäpä kaikki. On, joit, on jäsenvaltioita, jotka ovat ottaneet vastaan 50 syyrialaista pakolaista. Ja tämä sinällään on jo skandaali. On aivan kyynistä toimia tällä tavalla. Mahdollisimman nopeasti tarvitsemme konferenssin, jossa komissio, neuvosto ja kaikki jäsenvaltiot voivat tehdä sopimuksen taakan jaosta pakolaiskysymyksessä niin, että ainakin kaikki tekevät samoja ponnisteluja niin kuin Ruotsi ja Saksa nyt ovat tehneet viime viikkoina. Näin voisimme tarttua myös siihen kysymykseen, joka liittyy Libanonin ja Jordanian auttamiseen Niille on antava suoraa budjettitukea ja makrotaloudellista apua. Muuten nämä maat eivät enää kykene ottamaan vastaan tätä pakolaistulvaa omiin maihinsa. Ja lopuksi meidän on pohdittava sitä kysymystä, onko vai ei tarpeen aktivoida tilapäinen suojadirektiivi, niin kuin Kosovon tapauksessa tehtiin. Tämä oli hyvä ratkaisu. Aivan niin kuin Svoboda totesi, Näiden ihmisten tarkoitus ei ole pysyä Euroopassa lopullisesti, vaan tämä on tilapäinen suoja, kunnes olemme kansainvälisesti voineet ratkaista tämän ongelman. Kysymykseni, vaatimukseni on hyvin selkeä, herra Bahnie ja Liettuan hallituksen ministeri. Oletteko te valmiita järjestämään tällaisen eurooppalaisen humanitaarisen konferenssin? Parlamentti vaatii tätä. Me haluamme osallistua me katsomme myös, että teidän on kutsuttava naapurimaat mukaan konferenssiin ja YK kansainväliset virastot ja luonnollisesti myös Syyrian kansallisen neuvoston edustajat ja kentällä toimivat. Lopuksi puhemies, haluan puheenvuoroni lopuksi vielä toistaa sen, minkä jo sanoin. Kansainvälisen yhteisön asenne Syyrian tragediaan on todella häpeällinen se on sitä edelleenkin. Me olemme toki kemiallisten aseiden ongelmaan nyt puuttuneet. Ainakin toivon, että siihen on puututtu. Mutta entäpä sitten tämä jatkuva ihmisten tappaminen, jota Assadin hallinto jatkaa? Kemialliset aseet ovat tappaneet noin tuhat ihmistä, mutta yli sata tuhatta ihmistä on tapettu muilla keinoilla ja edelleenkin käännämme katsemme toiseen suuntaan. 20 vuoden kuluttua tästä hetkestä, kun historiankirjoja kirjoitetaan, niin meitä kyllä kuvaillaan siellä pelkureina. Sitähän me olemme. Danke Kiitos. Sitten edustaja Sargentini. Kiitos puhemies. Täällä on tuotu paljon lukuja esiin ja me tiedämme kaksi miljoonaa pakolaista Syyrian ulkopuolella, neljä miljoonaa Syyriassa sisällä, vastaanottokeskukset Turkissa, Jordaniassa, Libanonissa ja mitä tekee Euroopan unioni? Me annamme muutaman lantin ja pyrimme tukemaan näitä muita maita niin, että nämä maat voivat ottaa vastaan ja sitten jatkossa ehkä jälleen kerran me tavallaan taivumme kaikkeen ja siinä se kaikki on. UNHCR on jo pyytänyt Euroopalta tukea, että 8000 pakolaista otettaisiin edes vastaan. Verhofstadt mainitsi muutaman maan, jotka tekevät parhaansa Saksa ja Ruotsi ja on yksi maa, joka on ottanut vastaan 50 maata. Se on minun kotimaani. 50 pakolaista vuonna 2013. Tämä on suuri häpeä. Mutta äh, suurin osa unionin maista ei ole tehnyt mitään eikä tee sitä nytkään, kuten esimerkiksi Belgia. Mutta yksi niistä maista on myös Liettua. Ja meillä on täällä nyt Liettua ministeri paikalla, joka kertoi meille, mitä kaikkea neuvosto olisi halunnut tehdä ja mitä se tekee jossa on siis kysymys kukkaron nyörien höllentämisestä. Mutta herra ministeri, jos te nyt sanoisitte täällä, että myös Liettua ottaa 50, 100, 150 pakolaista Syyriasta ja pyytää, että 27 jäsenvaltion kollegat myös tekisivät näin. Se olisi aikamoinen ele. Jos näin tapahtuisi, niin silloin me kykenisimme helpommin myös keskustelemaan Jordanian, Libanonin ja Turkin kanssa, koska ainoastaan kukkaron nyörien höllentäminen ei ole ratkaisu. Jos me emme ota vastaan näitä ihmisiä, niin silloin me näemme jälleen uusia tällaisia katastrofeja, mitä viime viikolla Lampedusan edustalla tapahtui. Tämä oli valtava katastrofi, mutta ei ollenkaan ensimmäinen. Ja me tiedämme, että joka päivä ihmisiä hukkuu välimereen niin kauan, kun Eurooppa ei mahdollista näille ihmisille turvapaikan hakemista esimerkiksi lähetystöissä, niin tämä vain jatkuu tällaisenaan. Puhemies, minä odotan Liettuan puheenjohtajamaalta jonkinnäköistä elettä. Kiitos. Danke, Frau Kollegin. Kiitos, hyvä kollega. Sitten edustaja Kirchhoff. Uh, chairman, Commissioner. Puhemies, komission jäsen. En usko yhteiseen turvapaikkajärjestelmään, mutta uskon kuitenkin, että parlamentti ja jäsenvaltiot, meidän pitää tehdä kaikki, jotta voimme estää humanitaarisen kriisin, joka on lähellä Eurooppaa. Meillä pitää olla poliittista tahtoa ja rahoitustukea. Pakolaisten määrä on käsittämätön ja kun lukemat kasvavat, niin on yhä todennäköisempää, että ihmiset riskeeraavat henkensä päästäkseen Eurooppaan. Solidaarisuus ja yhteistyö jäsenvaltioiden välillä on tärkeää ja meidän pitää antaa apua, mutta sen ei tarvitse olla oikeudellisen velvoitteen muodossa, vaan moraalinen velvoite, joka on tunnustettu Geneven yleissopimuksessa parasta on olla rehellinen näiden haasteiden suhteen ja meidän täytyy miettiä Lampedusan traagisia tapahtumia ja meidän pitää, olisi pitänyt niistä jo oppia aikaisemmin. Meidän pitää estää ihmisenkin menetys ja vähentää paineita ja valtiossa ja meidän pitää olla valmistuneita ja se ei onnistu sillä, että omistamme silmämme ja toivomme, että ongelma poistuu. Humanitaarinen kriisi ei häivy Euroopan rajoilta, jos sitä ei oteta huomioon. Kyse oli vain Italiasta, Espanjasta tai Maltan ongelmasta. Tämä osoittaa, kuinka paljon syyriläisiä pakolaisia on Ruotsissa, Isossa Britanniassa ja Saksassa. Ja siksi pidän hyvänä komission ehdotuksesta tehdä enemmän vesirajojen suhteen. Meidän pitää torjua ihmiskauppaa ja pelastaa niiden henget, jotka yrittävät päästä Eurooppaan. Meidän täytyy tehdä sotarikollisista vastuullisia ja erityisesti meidän täytyy oppia menneisyyden virheistä. Kiitos. Kiitokset. Sitten edustaja Gabriele Zimmer. Herr President. Puhemies, haluaisin ensin ilmaista kunnioitukseni Lampedusan ihmisille, ihmisiä, jotka auttoivat jopa rangaistuksen uhalla ihmisiä äh, merestä. Ja minusta tässä meidän täytyisi nyt puhua Italian lainsäädännöstä ja kritisoida sitä, mitä se toimii, samoin kuin myös kritisoida sitä, millä tavalla EUn tasolla ja jäsenvaltioiden kesken toimitaan. Eilinen sisäasioiden ministereiden kokous oli häpeä Euroopan unionille. Tämä on sanottava ääneen. Kun ajattelemme tätä nykyistä humanitaarista katastrofia ja Euroopan vastuuta se, että EU:ssa vain puhutaan siitä, että mitään ei edes haluta muuttaa eurooppalaisessa turvapaikkapolitiikassa. Tämä ei ole ainoastaan sitä, että piilotetaan pää hiekkaan, vaan siitä, että ei kanneta vastuuta ihmisistä. Ja sanon tämän vielä selkeämmin. Minua ilahdutti herra Weber, te tulette CSUsta, teillä on hieno asema siellä, ja minä toivoisin, että kun Saksan sisäministeri ö, ottaisi myös teidän asenteenne itselleen. Te tiedätte ihan tarkkaan, mitä hän on sanonut, ja minusta se on katastrofaalista. Ei voi olla mahdollista, että sanotaan, että on käsittämätöntä, että tässä vaaditaan lisää solidaarisuutta. Eihän niin voi sanoa. Joka puhuu tällä tavalla on vastuussa myös kaikista näistä protesteista ja iskuista pakolaiskeskuksiin Saksassa. Meillä on koko joukko ajatuksia siitä, mitä voitaisiin tehdä. Ja minun mielestäni meidän todellakin täytyisi saada perustettua tämä tällainen eurooppalainen konferenssi niin, että me tekisimme jotain pakolaistilanteelle ja toisekseen meidän pitäisi myös muuttaa Euroopan unionin pakolaispolitiikan suuntausta ja ne mahdollisuudet, joita on nyt jo olemassa, niitä mahdollisuuksia täytyisi hyödyntää ja käyttää niin, että jäsenvaltiot itse voisivat myös toimia ja auttaa niitä maita, jotka ovat joutuneet näiden pakolaisaaltojen kohteeksi ja että myös rajojen ulkopuolella otettaisiin vastaan pakolaisia. Tämä on mahdollista nyt jo, mutta meidän pitää lopettaa puhuminen ja ryhtyä toimiin. Euroopan unionin täytyy saada uskottavuutta myös solidaarisessa maailmassa. Ja haluaisin myös sanoa, kun puhutaan luvuista, kuinka monta ihmistä per miljoona asukasta on turvapaikanhakijoina esimerkiksi Italiassa ja kuinka monta saa turvapaikan. No tämä on tällaista numeroilla pelaamista, koska on hyvin paljon myös esimerkiksi Kreikassa ja muualla laittomia pakolaisia, joita ei edes lasketa. Ja jos me emme todellakin nyt avaa silmiämme ja näe, mitä tapahtuu ja, ja tematisoi tätä ongelmaa, niin äh, silloin äh, me emme pysty auttamaan ketään Syyriassakaan, emmekä sen rajojen ulkopuolella. Minä uskon, että me emme toimi mitenkään arvokkaalla tavalla. Kiitos. Sitten edustaja Salvarakos. Puhemies, Ensimmäinen strateginen elementti kemiallisten aseiden tuhoamisessa Syyriassa on alkanut. Tämä on totta kai myönteinen ja toivoa herättävä askel. Minusta ehdotuksen ei olisi nyt tulla presidentti Putinilta, vaan meidän suunnastamme. Meidän täytyy voida toimia sellaisella tasolla, josta on esimerkkiä myös muille. Me olemme niitä, jotka joutuvat maksamaan kalliin hinnan tekemistämme virheistä Syyriassa. YK on todennut, että kaksi miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Syyriassa ja 10 000 on paannut maasta ja tullut Eurooppaan, eli 10 000 kahdesta miljoonasta, hyvin pieni määrä. Meidän on tehtävä kovemmin työtä. Kreikassa on tällä hetkellä noin kolme miljoonaa maahanmuuttajia ja ihmiset puhuvat nyt näistä kymmenestä tuhannesta ikään kuin se olisi jokin suuri määrä verrattuna siihen, mitä meillä Kreikassa on. Ei pidä unohtaa sitä, että koko siirtolaiskysymys ja ongelma on paljon akutimpi meillä Kreikassa kuin, kuin muutoin EU-ssa. Me tiedämme ne traagiset seuraamukset, joita Syyrian konfliktilla on ollut siviiliväestöön. On olemassa myös vakava uhka tilanteen eskaloitumisesta naapurimaissa. Syyriä täytyy auttaa tässä. Ja Evat Stadler on sitten viimeinen tämän ryhmän puhuja. Puhemies, hyvät kollegat. Syyrian tragedia on tulosta vääränlaisesta Syyrian politiikasta EU:ssa ja myöskin Euroopan parlamentissa. Jo hyvin varhain olimme niin sanottujen itsenäisten kamppailijoiden puolella, jolla on kuitenkin yhteyksiä terroristi verkostoihin ja ne ovat vastuussa siitä, että esimerkiksi Syyrian kristillisestä vähemmistöstä on nyt lähtenyt satoja tuhansia pakolaisiksi. Jos nyt kuulemme, millaisiin hirmutekoihin nämä terroristit ovat syyllistyneet ja millaista rahoitusta he saavat esimerkiksi Saudi-Arabiasta ja Katarista, kun katsotaan nyt näitä raportteja, niin sitten tiedetään, että kyse ei ole pelkästään hallinnosta, joka on toiminut väärin, vaan kyse on myöskin näistä verkostoista, joita länsimaat ovat tukeneet. Ja myöskin rikas arabimaailma, Katar ja Saudi-Arabia, ovat olleet mukana rahoittamassa tätä pakolaistragediaa. He ovat vastuussa siitä, että tilanne on päässyt näin pahaksi. He rahoittavat asetoimituksia näihin rikollisverkostoihin. He ovat mukana rahoittamassa tätä tragediaa. Ja sitä ei kuitenkaan tässä päätöslausemassa ole mainittu ja se on mielestäni erittäin ikävää. Kiitos. Komission jäsen on pyytänyt äh, saada suoraan vastata tiettyihin kysymyksiin. Barnier, olkaa hyvä. Puhemies, kiitos, että minulla on mahdollisuus aivan lyhyesti vastata tähän tässä keskustelussa esitettyihin kysymyksiin ja kommentteihin. Weber, Svoboda, ja myös Verhofstadt, Sargentini, Zimmer ja Kirkhope nostivat esille kysymyksen pakolaisista ja esittivät ajatuksen eurooppalaisesta konferenssista, joka käsittelisi tätä kysymystä. Minun vastaukseni on kyllä komission puolesta. Kyllä. Minusta tällainen konferenssi olisi hyödyllinen ja tarpeellinen tällä hetkellä lyhyellä aikataululla, jotta voitaisiin käsitellä useampaakin kysymystä. Me emme aina osaa ottaa oppia kriiseistä. Ensinnäkin humanitaarisen avun kysymys. Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat tietyt maat tässä eturintamassa ja niitä ei voi jättää yksin vastaanottamaan pakolaisia. Ja sitten toisekseen taistelu ihmiskauppiaita, rikollisia vastaan, kaikin mahdollisin keinoin. Totesin jo, että myös siviili suojelun mahdollisuuksien yhdistäminen eh, on tarpeellista. Me kyllä osaamme tämän, jos vain poliittista tahtoa löytyy. Ei voi olla niin, että ihmisten on pakko vain jättää kotinsa. Meidän täytyy korkealla tasolla yhdistää voimamme. Meillä on olemassa verkostoja niin, että unionin toimielimet eh, hallitusten ja valtioiden päämiehet voivat kokoontua yhteisen pöydän ääreen tällaisessa konferenssissa? Eli komission vastaus on kyllä. Thank. Danke vielmals Kiitokset tästä selkeästä vastauksesta. Ehkä me saamme vielä neuvostostakin reaktion. Seuraavaksi edustaja Mathieu. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Lampedusan tragedia. Tämä nyt on keskustelun aihe täällä täysistunnossa ja meidän täytyy miettiä maahanmuuttopolitiikkaamme. Syyrian sota on tuhoisa, varsinkin syyrialaisille, ja meidän velvollisuutemme on auttaa syyrialaisia ja suojella heitä. YK on katsonut, että Syyriasta on lähtenyt yli kaksi miljoonaa pakolaista ulkomaille, mutta konflikti jatkuu. Ja nyt arvioidaan, että vuoden lopussa pakolaisia olisi jo yli kolme miljoonaa. Meidän täytyy tukea naapurimaita pitämään rajansa auki pakolaisille, jotka tarvitsevat suojelua. Ja näin pitää kuitenkin varmistaa se, etteivät nämä pakolaiset irtaannu kokonaan maastaan. 97 prosenttia pakolaisista menee naapurimaihin ja yli 2 miljardia euroa on vapautettu EUn varoista ja meidän täytyy edelleen toimia, jotta Syyrian saataisiin rauha ja jotta maahan saataisiin vakaus, joka koskee kansaa ja koko kyseistä aluetta. Mutta komission jäsen, kuulimme suurella ilolla vastauksenne tähän kysymykseen, jonka osa kollegoista esitti ja melkein halusin esittää sen ryhmäni nimissä, kuten Weber. Ja on hienoa, että komissio todellakin on ottanut onkeensa parlamentin pyynnöstä, mutta nyt meillä on myöskin vähän laajempi ongelma. Eli miten pakolaisvirtoja voidaan hallinnoida Euroopassa? Komission jäsen Malmström on tehnyt työtä tässä asiassa, eli miten voitaisiin paremmin jakaa nämä pakolaisvirrat, miten voidaan olla solidaarisempia mutta jäsenvaltiot tällä hetkellä eivät ole valmiita keskustelemaan ja vastaamaan Malmströmin pyyntöön, ja se on harmi. Ja toivon todellakin, että Malmström saa kuulla nämä sanat. Kiitos äh, sitten edustaja Guillaume. Kiitos puhemies. Minäkin kuulin ehdotukset ja Bahnien vastauksen komission nimissä. Parlamentissa on meitä monta, jotka ovat tätä vaatineet ja haluamme, että politiikka olisi johdonmukaista, eikä niin, että toimet ovat yksittäisiä. Ne eivät ole mikään kokonaisratkaisu tähän maahanmuuttokysymykseen, jonka edessä Eurooppa nyt on. Totta kai kuuntelisin vastauksen myös neuvoston taholta kovin mielelläni. Ei voi olla, että vain on jonkinlainen kokoelma kansallisia toimia vastauksena näihin kysymyksiin. Useinhan näin on. Kyseessä ovat muuttolais, pakolaisvirrat Euroopan unionin rajoilla, mutta kysymys on koko Euroopan kysymys. Tässä päätöslauselmassa on muutama elementti, joihin haluaisin puuttua. Ensinnäkin äh, budjetin ja logistiikan vahvistaminen Syyrian naapurimaissa on äh, välttämätöntä, mutta ei riittävää mielestäni. Euroopan on kannettava vastuunsa myös äh, kotinsa jättäneistä. Meillä on järjestelmä, jolla ei ole juurikaan sisältöä, jos ihmiset eivät saa turvaa ja heillä ei ole mahdollisuutta tulla Eurooppaan. Taikka sitten turvautuvat verkostoihin, jotka toimivat hyvin vaarallisesti. Jäsenvaltioilla on olemassa huomattava toimintamahdollisuus lainsäädännön näkökulmasta myös varojen kautta niin, että voidaan toimia Euroopan unionin alueella. Täytyy tehostaa viisumi myöntämismahdollisuuksia, humanitaarisia viisumeita on myönnettävä enemmän. Ranskakin on todennut, että se aikoo osallistua tähän. Myös UNHCRn kautta on avattava uusia teitä. Näin voimme osoittaa solidaarisuutta Syyrian pakolaisille ja heitä vastaanottaville maille. Kiitos, edustaja Wikström. Kiitos, puhemies. Syyrian humanitaarinen katastrofi on valtava. Inhimillinen kärsimys äh, on äh, kauheaa ja nyt on meidän aikamme Euroopassa todellakin osoittaa, että on olemassa eurooppalaista solidaarisuutta. Ja jokaisen meistä omassa kotimaassaan on otettava vastuunsa ja tarjottava turvaa näille altistuneimmille ihmisille. Ja se tehdään nyt parhaiten niin, että tarjotaan kiintiö pakolaisten paikkoja, turvaa näille isoille, isoista pakolaisleireistä tuleville. Ruotsi on ottanut vastaan 1900 ja Saksa yli, tuhat, yli 5000. Jos kaikki muut 26 maata noudattavat näitä esimerkkejä, niin silloin me voisimme tarjota sadalle tuhannelle altistuneille ihmisille turvaa nyt. Seuraava askel on luonnollisesti se, että me järjestämme tämän tärkeän konferenssin, josta täällä on puhuttu, ja sen lisäksi meidän täytyy huolehtia siitä, että voimme tarjota laillista ja äh, oikeanlaista turvaa ihmisille ja se tehdään antamalla humanitaarisia viisumeita perustamalla tällaisia konttoreita juuri näihin pakolaiskeskuksiin. Madame Flotre. Sitten edustaja Flotre. Merci, je Kiitoksia. Jättäisin mielelläni puheenvuoroni Liettuaan ministerin puheenvuoro, jos hän oli jotain sanottavaa, koska tässä vaiheessa keskustelua tämä hiljaisuus on aika raskasta. Te sanoitte, että te ilahduttaa tämä kirjallinen keskustelu ja että tämä päätöslauselma on teistä hyvä, mutta minä mietin, oletteko edes lukeneet tätä päätöslauselmaa? Ja eilenhän ministerit käsittelivät ehdotuksiamme ja miettivät mitä pitäisi sitten sanoa tästä keskustelusta, jota tänään käydään parlamentissa. Olen ymmärtänyt, että olette panneet merkille tämän tilanteen kokouksessanne ja että tästä puhutaan uudestaan seuraavassa kokouksessa, mutta nyt olemme hyvin kiireellisessä tilanteessa. Eli me todellakin pyydämme, että ymmärrätte kuinka kiireellinen tämä asia on. Kaikki kollegat, jotka ovat puhuneet, ovat sanoneet saman ja sanoneet, että EUlla on kaikenlaisia välineitä käytössään, kapasiteettia, politiikkaa toimia välittömästi. Ja Tällaisen vastauksen me haluamme kuulla. Ja todellakin pyydän, että käytätte puheenvuoron ja kerrotte, mitä mieltä ministerineuvosto tästä asiasta on. you. Kiitos. Sitten edustaja Van Hecke. Oh, nicht. Ei ole vielä paikalla. Borghesi. Presidente, tre punti. Primo, superare... Ensinnäkin. Meidän täytyy katsoa, miten pakolaiset jaetaan kaikkien maiden välillä No, Saksa vastustaa tätä, se on häpeällistä. Sitten ihmiskauppiaat, pitkät rangaistukset, kansainvälinen tuomioistuin, meidän pitää rankaista näitä ihmiskauppiaita. Ja sitten meidän täytyy katsoa esimerkiksi tämä luettelo, tai jonka Barnier teki, eli maat, jotka ovat valmiita ottamaan pakolaisia vastaan. Italia ei ole mukana, ja olin aika yllättynyt tästä puheenjohtaja Barroso on Lampedusassa tänään. No, samoin pääministeri Letta. Ja tämä on häpeä, kuten Paavi Franciscus sanoi. Mutta meidän pitää varmistaa yksi asia Lampedusan osalta. No tämä ei kaikkea ilahduta tietenkään, jotka haluavat tehdä itselle mainostusta ja jotka neljä päivää ovat nähneet näitä polttamattomia ruumiita Lampedusassa. Ja nyt näytän sitten varoisessa ja mielestäni tämäkin on kyllä häpeällistä. Frau Nenski. Sitten edustaja Nenski. Madame Nenski. Уважаеми господин комисар, уважаеми госпожи и господа, днес в тази зала ключовата... Hyvät naiset ja herrat, me puhumme tänään solidaarisuudesta. Se on avainsana syyrialaisten pakolaisten eh, tragedia asettaa Euroopan solidaarisuuden eh, vaakalaudalle. Ei ainoastaan ne maat, jotka kärsivät pakolaistulvan eh, alla, vaan kaikkien täytyisi ottaa vastaan pakolaisia suoraan leireiltä me olemme muuttaneet lainsäädäntöä niin, että nämä pakalaiset voitaisiin tavallaan jyvittää jäsenvaltioille. Kapasiteettihan on hyvin erilainen. Jotkut ihmiset Bulgariassa ovat jopa puhuneet rajojen sulkemisesta. Toisekseen nämä maat tarvitsevat myös enemmän rahaa joihin nämä pakolaiset, siis ne maat, joihin pakolaisia eniten virtaa. Samoin kuin myös erilaisia varustuksia rajoille niin, että nämä maat, e-, että pakolaiset jäisivät kotimaihinsa. Bulgarian ja Turkin välinen raja on aika moisen paineen alaisena. Bulgaria on maa, johon tulee hyvin paljon pakolaisia ja se tuo mukanaan meidän kansalliselle turvallisuudellemme hyvin paljon riskejä. Hyvät naiset ja herrat, meidän täytyy antaa merkki tänä päivänä ja olla solidaarisia. Kiitos sitten Veronique Kaiser. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Vaikkakin Eurooppa aikoo rajojansa enemmän avata, niin se ei pysty välttämään Syyriassa valmisteltavaa kansanmurhaa, etenkin nyt kun talvi lähestyy tilannetta ei voi sanoin kuvailla. Syyriassa kuusi miljoonaa on maan sisällä joutunut jättämään kotiinsa kaksi miljoonaa pakolaista alueella ja kuusi tuhatta tulijaa joka päivä Libanonissa. Tähän pitäisi ensin keskittyä ja myös diplomaattisiin ponnisteluihin. Toki tilanne on, on vaikea, mutta kyllä se on mahdollista. En tiennyt, että Damaskoksen lähettä lähettiläs on toiminut paikallisen henkilöstön tuella ja sitten hyvin vaikeissa turvallisuusolosuhteissa hän on aina kymmenen päivän ajan tehnyt työtään näissä oloissa. En tiennyt sitä, että Namaskoksessa 21 kansainvälistä kansalaisjärjestöä ja YK-järjestöä tekee yhteistyötä koordinoidusti Syyrian äh, sosiaaliministeriön kanssa. Ja Braimi on listannut kapinallisryhmiä, osa niistä on myös sidoksessa mm, äh, ääriliikkeisiin, on jatkuvasti yhteistyössä äh, auttamassa siviilejä silloin, kun he joutuvat mm, taistelujen keskelle lapset eivät ole päässeet monen vuoteen kouluun Syyriassa. Kaikki tämä täytyy tehdä tiedettäväksi. Georgieva eilen kertoi, että hän on saanut viisumin jollekin omassa tiimissään, jotta hän voi tehdä Damaskoksessa työtä. Euroopan unionille haluan antaa kiitokset tästä työstä. Diplomaateille on annettava mahdollisuus tehdä humanitaarista avustustyötä Syyriassa ja matkustaa diplomaattisesti, joka on ainut tapa ratkaista tämä Syyrian kriisi. Kiitos. Madame Schrake. Sitten edustaja Schrake. Thank you, President, Commissioner. Kiitos puhemies, komission jäsenkollegat. Kaksi ja puoli vuotta olemme nähneet Syyrian kauheaa sotaa ja poliittisesti EU on ollut sivuraiteilla. Syyrialaiset joutuvat kohtaamaan äh, kauheuksia, joka on epätasapainottamassa koko Lähi-Itää. Tässä ei ole minkäännäköistä ratkaisua näkyvissä ja mm, esimerkiksi kemiallisten aseiden käyttö tulee näkymään vuosia. Meillä on paljon ihmisiä, jotka ovat lähteneet pakolaiseksi tai maan sisällä lähteneet kotojaan ja EUn pitäisi todellakin rahoittaa äh, humanitaarista apua ja haluankin kiittää komission jäsen Georgievaa hänen johtajuudesta ja toimistaan, mutta meidän täytyy nyt todellakin ryhtyä toimimaan kaikkien osapuolten kanssa. Olen iloinen siitä, että EU aikoo johtaa ja perustaa ähm, tällaisen konferenssin, äh, jossa äh, olisi myös YK mukana. Meidän täytyy jättää esimerkiksi Alankomaissa käydyt keskustelut taaksemme siitä, otammeko me 50 vai 250 ihmistä vastaan maahamme, kun Libanonin kaltainen maa ottaa 6000 ihmistä päivässä ja enemmistö näistä ovat naisia ja lapsia. Talvi on tulolla, me emme voi jättää näitä ihmisiä kylmään. Kiitos. Kiitos. Äh, sitten edustaja Dodd. President. Kiitoksia puhemies. Pakolaisten määrä Syyriasta, jotka pakenevat brutaalia sotaa, on erittäin huolestuttava. On aivan oikein, että tilanteeseen kiinnitetään huomiota parlamentissa nyt tänään. Ja mielestäni on tärkeää, että ne, jotka ovat joutuneet poistumaan kodeistaan, todellakin saavat kansainvälisen yhteisön suojelua. On hyvä, ettemme sotilaallisesti puutu tilanteeseen, mutta on myöskin oikein, että meillä on koordinoitu ja humanitaarinen vastaus tilanteeseen. Olen kuitenkin hyvin huolissani niistä, jotka joutuvat kuolemaan ja kärsimään Syyriassa. Ja Euroopan parlamentin pitäisi miettiä Syyrian kristittyjen tilannetta. Sehän on suurin vähemmistö Syyriassa ja on kuultu tappamisista, joita heihin kohdistuu. On raportoitu jihadisti kapinallisryhmistä, jotka pakottavat kääntymistä islamiin. Ja meidän pitää olla täällä erittäin huolestuneita tästä. Kehotan parlamenttia ja myöskin komissiota, kun tulevaisuudessa käymme keskusteluita tai järjestämme konferensseja, niin teidän täytyy ottaa esiin Syyrian kristillisten perusoikeudet ja varmistaa se, että heitä tuetaan kaikilla mahdollisilla tavoilla. Kiitos. Sitten kollega Pirker puhemies, komission jäsenarvon kollegat. Yksi suuri menettäjä Syyrian sodassa on jo varma. Se on kansa. Kuusi miljoonaa pakolaista sekä Syyrian sisällä että sen ulkopuolella ovat seuraamus. Olen vakuuttunut siitä, että todellinen ratkaisu voi olla ainoastaan poliittinen ratkaisu ja me olemme ottaneet ensimmäiset askeleet siihen suuntaan ja toivon mukaan askelia tulee lisää. Mutta tämä kestää kauan. Nyt on otettu käyttöön lyhyen aikavälin toimenpiteet, mutta uskon, että on ehdottoman välttämätöntä, että nämä pakolasleirit, joissa on jopa 150 000 ihmistä, että ne tehdään äh, talviasuttaviksi niin, että ihmisillä on mahdollisuus selvitä talvesta tällä alueella. Toisekseen on välttämätöntä, ja tässä viittaa nyt komission toimenpiteisiin, että paikan päällä ja lähellä Syyrian rajoja rakennetaan infrastruktuuria, rakennetaan kouluja sen vuoksi, että suuri osa näistä pakolaisista on koululaisia lapsia ja että infrastruktuurin lisääntyy, liittyy myös esimerkiksi vesijohdot. Ja kolmanneksi meidän täytyy kiinnittää arabivaltioiden huomiota asiaan. Eihän voi olla niin, että ainoastaan Eurooppa on tässä vastuussa ja että huolehditaan siitä, että Eurooppa Eurooppa ei ole ainoa rahoittaja, vaan arabivaltioiden olisi myös kannettava vastuunsa ja pakolaiset on jaettava tavallaan niin, että tätä arabimaailmasta tulevat pakolaiset jäävät arabimaailmaan. Olen puhunut monien ihmisten kanssa siellä paikan päällä ja ihmiset haluavat jäädä tuolle alueelle ja sen vuoksi tuen tulisi ensisijaisesti tulla sieltä omalta alueelta myös niin, että ihmiset myös tämän konfliktin jälkeen voivat palata takaisin Syyriaan. Kiitos äh, Lopes, äh, Lopes Ahiar. Kiitoksia puhemies. Päätösohjelma Syyriasta, josta parlamentissa äänestetään, toteaa, että Euroopan unioni kantaa vastuunsa, mitä tulee syyrialaisten suojelemiseen. Ja tässä ei ole pelkästään myötätuntoa, vaan myöskin solidaarisuutta. Ja lisäksi tässä vedotaan jäsenvaltioiden ja koko EUn vastuuseen. Ei riitä vain se, että taloudellisesti tuetaan Syyrian rajamaita, joihin tulee miljoonia pakolaisia, vaan Euroopan unionin täytyy käyttää kaikkia välineitä, joita sillä on käytössään, koska meidän täytyy miettiä nyt eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää kokonaisuudessaan. Ja artikla 25 mahdollistaa sen, että viisumeita voidaan myöntää humanitaarisista syistä. Meidän pitää soveltaa myöskin Schengen-sopimuksen artiklaa 5, joka mahdollistaa sen, että väliaikaisesti voidaan ottaa ihmisiä vastaan humanitaarisista syistä. Ja meidän täytyy myöskin käyttää resursseja, jotka ovat uudelleen asettamisohjelmassa. Ja meidän täytyy myöskin käyttää resursseja, jotka liittyvät pysyviin oleskelulupiin. Ja ei voi olla niin, että tämä keskittyy ainoastaan Saksaan ja Ruotsiin, vaan tämän pitää koskea koko EUta ja meidän täytyy myöskin noudattaa palauttamattomuusperiaatetta näissä kysymyksissä. Kiitos. Kiitos sitten kollega Giannaku. Kiitos puhemies. On selvää, että Syyriassa käydään likaista sotaa diktaattorin joukkojen ja toisaalta joukkojen välillä, jotka haluaisivat toisenlaisen teokraattisen diktatuurin perusta. Puhemies, meidän on tehtävä neljä asiaa. Ensinnäkin on aiheutettava painostusta poliittisen ratkaisen löytämisen suuntaan. On annettava rahoitustukea niille maille, jotka ovat päätaakan alla. Kolmanneksi on aivan välttämätöntä järjestää tällainen eurooppalainen konferenssi, josta komissiokin puhui, mutta tarvitaan myös neuvoston vastaus tähän kysymykseen. Konferenssissa pitäisi tehdä johtopäätöksiä myös yleisemmin maahanmuuttopolitiikasta. vastuu on jaettava jäsenvaltioiden kesken. Meillä on perinne avunannosta kolmansille maille. Meillä on myös perinteitä äh, maailmanlaajuisesti pakoleiden vastaanottamisesta. Tällä hetkellä meidän reagointimme on hy- hyvin heikkoa. Meidän on varmistettava, että toimintamme taso jatkuu hyvällä tasolla. Ei voida väistellä vastuuta pakolaisten vastaanottamisesta. On välitettävä viesti kansainväliselle yhteisölle ja koko länsimaailmalle. Voimme ratkaista tämän tilanteen vain yhteistyössä. Kiitos. Ja sitten Engel. President, euh, Puhemies, kolme seikkaa. Ne, jotka sanovat, että naapurimaiden rajojen avaaminen vaikuttaa suoraan Eurooppaan, ovat aivan oikeassa. Kreikka ja Kypros ovat teknisesti myös naapurimaita, ja me emme voi vain olla kädet ristissä ja katsoa pakolaisvirtojen saapumista. Jos samanaikaisesti kuitenkin vaadimme Jordanilta, Libanonilta sitä, että ne vastaanottavat yhä enemmän. Tämä olisi aivan tekopyhää ja se ei ole arvokasta toimintaa. Toiseksi komission jäsen Barnier totesi kovin mielenkiintoisia ajatuksia. Ensinnäkin tiettyjen henkilöiden uudelleen asuttaminen ja vastaanottaminen hyvin vähän niin sanotut suuret maat ovat olleet valmiita vastaanottamaan pakolaisia. Nämä maat eivät toimi enää kokonsa mukaisesti. Sitten meillä on tämä ää, maasta toiseen siirtämisen äh, kielto. Ja lopuksi komission jäsen etsi myös ulkomaiset taistelijat. tätä keskustelua joudumme kyllä jatkossa varmasti käymään sekä konfliktin sisällä että sen ulkopuolella kiehuu tällä hetkellä. Me Tiedämme, että puhumme myös Euroopan unionin kumppanimaista, esimerkiksi Katarista. Mitä me teemme näille pakolaisvirralle, virroille, jotka ovat seurausta tällaisista konflikteista? Nämä voidaan ratkaista vain poliittisesti. Thank you. Mistä? Kiitokset. Äh, sitten edustaja Milanon. Lukema pakolaisten osalta on erittäin korkea, lähes kaksi miljoonaa ja he keskittyvät lähinnä Jordanian, Libanonin, Turkkiin ja Irakiin. Pakolaiset ovat osoitus Syyrian tragediasta ja myöskin tästä on osoituksena yli 100 000 kuollutta. Meidän täytyy auttaa pakolaisia. Lähes miljoona on lapsia ja meidän täytyy ottaa vastaanottajamaita. Ja EU, kuten komission jäsen sanoi, on tärkein kansainvälinen tekijä, mitä tulee näiden kriisin uhrien auttamiseen. On hyvä, että komission jäsen myöskin totesi, että hän pitää kiinni EUn sitoumuksesta tähän ongelmaan. Mutta sen lisäksi, että annetaan apua, niin meidän täytyy myöskin ratkaista perusongelma. Eli mahdollisimman nopeasti täytyy päättää tämä Syyrian sisällissota. Tämä olisi paras apu kansalaisille ja pakolaisille. Ja meidän täytyy saada eri tahot kansainvälisesti vakuuttuneeksi tästä ja myöskin kaikki osapuolet Syyriassa, että pitää löytää poliittinen ratkaisu, joka päättää konfliktin, ja on hyvin kiireellistä, että järjestetään nyt Geneve 2-konferenssi, ja ehkä se pian saadaan hoidettua. Ja sitten se, miten Yhdysvallat ja Venäjä ovat toimineet kemiallisten aseiden tuhoamiseksi. Meidän täytyy käyttää tilannetta hyväksemme, jotta päästään eteenpäin myöskin poliittisesti sodan osalta edistys ja kemiallisten aseiden tuhoaminen eivät saa hidata, vaan niiden pitää nopeuttaa konfliktin ratkaisun löytämistä. Ja olisi paras apu pakolaisille ja myöskin maille se, että löydetään ratkaisuja, koska he ovat nyt erittäin hankalassa tilanteessa. Kiitokset ja sitten Skurria. Grazie, Presidente. Kiitoksia, puhemies. Syyrian tragediassa ollaan pystytty välttämään vielä traagisempi sota, mutta emme kuitenkaan ole pystyneet välttämään sitä, että pakolaisia on mennyt hyvin paljon lähi mutta myöskin moniin eurooppalaisiin maihin. Päätösosmaesitys Euroopan parlamentista, josta nyt keskustelemme, on tärkeä ja olemme sitä täysin samaa mieltä. Viime kädessä siinä vahvistetaan se, että Syyrian tilanne on kiireellinen ja tätä pitää, samaa pitää soveltaa kaikkiin kiireisiin tilanteisiin. Monet maat ovat tehneet ylimääräisiä ponnistuksia EU:ssa. Saksa on ottanut lähes 15 000 hakemusta. Ruotsiin niitä on tullut lähes saman verran. Ja nyt kun katsotaan tätä päätösauselmaa, siinähän korostetaan, että kun otetaan vastaan Syyrian pakolaisia, niin pitäisi toimia johdonmukaisemmin ja osoittaa suurempaa solidaarisuutta jäsenvaltioita kohtaan jotka ovat erityisen paineen kohteina. Eli meidän täytyy käyttää solidarisuuslauseketta Euroopassa, koska me olemme EU, emmekä pelkästään joukko valtioita. Meidän täytyy toimia solidaarisesti ja myöskin Malta, Kreikka, Italia ja muut hän päivittäin joutuvat näiden pakollisvirtojen kohteeksi, eivätkä pysty hoitamaan näitä ongelmia yksin. Grazie. Kiitos arvoisa Puhemies, yli kaksi miljoonaa pakolaista on jättänyt Syyrian. Kuusi miljoonaa on nyt kodittomina. Me emme puhu pelkästään numeroista ja luvuista, vaan puhumme ihmisistä – Euroopan on reagoitava, erityisesti nyt Lampedusankin tragedian jälkeen. Me keskustelemme Euroopan unionin pakolaispolitiikasta. Minun maani on hoitanut Milosevicin aiheuttaman katastrofin jälkeen 800 000 pakolaista. Oma isäni oli mukana toisessa maailmansodassa, olen ottanut opiksi sen, että kaikista tärkeintä on se, että pakolaiset voivat palata kotiinsa. Tämän tulisi olla myös meidän keskustelujemme keskiössä. Toki voimme hyväksyä päätöslauselmia, mutta ennen kaikkea parlamentin on kommunikoitava niiden demokraattisten voimien kanssa, jotka toimivat Syyriassa, jotka haluavat suojella myös kristittyjä. Ja meidän politiikkamme tavoitteena on oltava se, että jokainen Syyrian kansalainen voi palata kotiinsa.

Täällä on 15 puheenvuoropyyntöä ja tulee olemaan todellakin vaikea antaa kaikille puheenvuoroa, joten eh, otamme ehkä seitsemän tai kahdeksan. Ensin Savlvieska. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Kiitoksia, puhemies. YK-raportin mukaan koskien Syyrian pakolaisia pakolaisten määrä on nousussa ja joka päivä yli 5000 ihmistä ylittää Syyrian rajan. Tämä on valtava ongelma naapurimaille, jotka ovat vastaan valtaosan syyrialaisista pakolaisista. Ensinnäkin meidän pitäisi auttaa pakolaisia. Meidän ei pidä pyrkiä pysäyttämään laitonta maahanmuuttoa Bulgaria on valittanut valtavista pakolaisvirroista Syyriasta, mutta kuitenkin niitä on siellä vain 3000, kun taas Libanonissa heitä on 700 000. Meidän ei pidä lisäämään epävakautta alueella. Ainoastaan kaksi EUn jäsenvaltiota ovat sitoutuneet auttamaan näitä maita. Ja ymmärrän kyllä, millaisia ongelmia joissain valtiossa on budjetin suhteen, mutta ne ongelmat ovat paljon pienempiä kuin syyrialaisten ongelmat. Yes. Grazie, presidente. E- Kiitoksia, puhemies. Sana, joka pitää nyt käyttää, on solidarisuus pakolaistilanne osoittaa, että Syyrian sisällissota ei muutu myöskään turvallisuusneuvoston päätösaseman hyväksymisen jälkeen. Ja Euroopan unioni pitää olla jo poliittinen ja diplomaattinen johtaja tässä tilanteessa. No, päätösasemassa on todettu, että pakolaiskysymys on eurooppalainen kysymys, eikä vain ainoastaan tiettyjen jäsenvaltioiden kysymys, joita se lähinnä koskettaa. Ja mielestäni on ihan oikein ja arvostan Barnierin ehdotusta siitä, että järjestetään eurooppalainen humanitaarinen konferenssi se on nyt erittäin tärkeää, jotta voimme puhua instituutioiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Ja poliittisesti neuvostossa pitäisi käsitellä ainoastaan tätä aihetta, koska meidän täytyy nyt ymmärtää, että poliittisesti ja diplomaattisesti Syyrian tilanne on hyvin kiireellinen pakolaisten vuoksi. Meidän pitää tarkistella Dublin kakkosta, koska tällä hetkellä meidän täytyy muistaa, että tilanne on kaikkein vaikein niissä maissa, joihin eniten tulee pakolaisia, kuten Italiassa. Sitten meidän pitää myöntää väliaikaisia oleskelulupia ja meidän täytyy myöskin torjua ihmiskauppaa, koska usein nämä ihmiset tulevat rikollisten kuljettamina Eurooppaan ja tällöinhän kyseessä on rikos ihmiskuntaa vastaan, kuten kansainvälinen tuomioistuin on todennut. Kiitos. Kollega Kiitos. Enemmän kuin kaksi miljoonaa ihmistä on joutunut lähtemään Syyriasta. Eurooppa on ottanut vastaan noin 8000 pakolaista. 8000 versus kaksi miljoonaa. Sehän ei ole mitään muuta kuin kyynisyyttä. Me tarvitsemme välttämättömästi kunnollisen jälleenasutussuunnitelman. Jos me vaadimme Syyrian kansaa Syyrian naapurivaltioita pitämään rajat auki, silloin meidänkin pitää avata rajamme ja mahdollistaa lailliset pakotiet ja antaa esimerkiksi humanitaarisia viisumeita. Mehän hyvin usein osoittelemme sormella toisia, mutta nyt me voimme todellakin toimia ei, me, ei meidän tarvitse odottaa mitään YK-mandaattia, vaan me voimme todellakin tehdä konkreettisesti jotain monien ihmisten tilanteen parantamiseksi, eikä sälyttää kaikkia vastuuta Syyrian naapureille. Kiitos. Sitten edustaja Murphy. Kiitos puhemies. UNHCR on todennut, että naiset, miehet, lapset äh, vuotavat verta pakolaisena Syyriasta. Yli kaksi miljoonaa on painut maasta, yli neljä miljoonaa on joutunut jättämään kotinsa maan sisällä. He pakenevat brutaalia sisällissotaa ja yrittävät säilyttää henkensä. Yli puolet väestöstä vuoden loppuun mennessä ovat avun tarpeessa, humanitaarisen avun tarpeessa. Ihmiset eivät luotta tai tue sekä e, e, ei Assadia eikä myöskään oppositiojohtajia. Tärkeintä tässä asiassa on kuitenkin EUn tekopyhyys. Syyrian naapureiden avoimia ovia pidetään tervetulleina, mutta EUn ovet pysyvät kiinni. Pakolaisia syrjitään ja tällä on tragisia seuraamuksia. EUn antama tuki on 20 senttiä per henkilö per päivä. Paljon enemmän rahaa tarvitaan ja EUn on avattava rajansa näille pakolaisille. Investointeja tarvitaan, jotta voidaan tarjota tarvittavat palvelut, asunto, koulutus ja niin edelleen. Kiitos. Kiitos sitten kollega Grzyb. Mówienie dzisiaj o katastrofie humanitarnej w Syrii to przede wszystkim me puhumme humanitaarisesta katastrofista Syyriassa. YK turvallisuusneuvosto ei ole liioin toiminut ja yli 100 000 syyrialaista on menettänyt henkensä. Miljoonat ovat maan sisällä joutuneet muuttamaan ja monet myös Syyrian ulkopuolelle ja nämä ihmiset tarvitsevat apua. Tämä apu on välttämätöntä jotta voimme auttaa myös uskonnollisia vähemmistöjä, jotka kärsivät vainoista maassa, varsinkin kristityt. Ja maassa on myös ei-syyrialaisia aktiivisia terroriryhmiä, jotka myös äh, epävakauttavat sisäistä turvallisuutta. EUn tuki ei ole riittävää, me olemme samaa mieltä siitä, mutta me tarvitsemme poliittisen ratkaisun. Syyrian ihmiset tarvitsevat rauhaa, oikeusvaltiota ja mahdollisuutta palata koteihinsa. Kiitos. Ana Gomez. Sitten Gomez. What should be the priority for minkä pitäisi olla Frontexin ja muiden virastojen painopistealue? Henkien pelastaminen vai ihmisten torjuminen? Barroso puhui Lampedusan tilanteesta ja jäsenvaltiot ovat sanoneet, että tilanne on häpeällinen. Meillä pitää olla yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa ja se, että keskitytään humanitaarisiin toimiin, se epäonnistuu. Pakolaisia tulee yhä enemmän. EUn pitäisi jäädyttää hallinnon varat ja auttaa niillä varoilla pakolaisia, mutta Syyriaan meidän täytyy toimia tehokkaammin Turkin rajoilla ja muiden naapurimaiden rajoilla. Ja meidän pitää välttää korruptiota ja jihadistivoimien vahvistumista. EU pitää tehdä enemmän auttaakseen poliittisesti Syyrian oppositio valmistelemaan Syyrian demokraattista tulevaisuutta. Stujano. Колега Стуяно. Kiitos, puhemies. Tämänpäiväinen aihe ovat toimenpiteet pakolaisten tueksi. Onko kukaan teistä kuullut toimenpiteestä ylipäätään? Minä en ole kuullut minkäänlaisista toimenpiteestä me puhumme täällä asian ympärillä ja samanaikaisesti sadat pakolaiset tulevat Turkin ja Bulgarian rajan ylitse. Ja te kaikki sanotte, että Bulgarian on se jäsenvaltio, jossa on eniten pakolaisia, jos olette nimittäin unohtaneet tämän. Bulgaria on viimeisimpiä EUn jäsenvaltioita, joka on joutunut islamiterrorismin kohteeksi. Bulgariassa oli myös tällainen attentaatti, sitä ei liioin tule unohtaa. Ja kun te täällä puhutte konferensseista ja puhutte futuurissa, konjunktiivissa, niin eh, Bulgariassa eh, ylläpidetään pakolaisia 600 eurolla eh, päivässä ja samanaikaisesti ihmisten eläkkeet ovat keskimäärin 80 euroa. Kiitos. Landsbergis. You have the floor, yes. Madam President. Puhemies, komission jäsen. Sisällissota Syyriassa sisältää uuden elementin, jota ei sitten Saddamin kaasuiskujen ole nähty Syyrian tapaus on kuitenkin omanlaisensa. Nyt on sopimus siitä, että kemialliset aseet sinällään täytyy tuhota vuoden sisällä, mutta mitä ne puhuta tappajien poistamisesta? Terroristi vaikutus väestöön ja tämän toistumismahdollisuus on edelleenkin olemassa. Syyrian pakolaiset äh, lähtevät joka suuntaan, mukaan luettuna Eurooppaan. Syyrian rikokset ihmiskuntaa vastaan jäävät edelleenkin rankaisematta. Kyse on mahdollisista sotarikouksista. Jatkuvasti vain pakolaisia maasta virtaa. Toki täytyy järjestää humanitaarisia toimia, mutta tarvitaan myös kansainvälinen rikostuomioistuin. Kiitos. Ja viimeinen on kollega Richard Howard. Three things said by... Kolme asiaa on sanottu pakolaisista. Eli me emme usko enää kansainvälisen yhteisön. Me kuolemme, koska meillä ei ole lääkkeitä eikä ruokaa. Jos humanitaarinen käytävä olisi avoinna, niin itse palaisin Syyriaan. Ja kuka olisi kuvitellut, että haemme turvapaikkaa esimerkiksi Jemenin tyyppisestä maasta? Syyrian pakolaiskriisistä on myöskin todettu, että Euroopan pitää olla solidaarinen ja nähdä moraaliset velvoitteensa. Tämä oli Britannian pääministerin lausunto G20-maissa, mutta Britannia ei ole niiden maiden joukossa, joka on tarjonnut turvapaikkoja pakolaisille. Britannian on yrittänyt tulla pakolaisia ja he ovat sanoneet, että laiton maahanmuutto Ranskaan on Ranskan viranomaisten vastuulla. Ja minä sanoisin, että en nyt tiedä, miten solidaarisuus määritellään, jos sanotaan, että 60 prosenttia uudelleen sijoittamisesta kohdistuu kahteen maahan, ei omaani, niin enkä tiedä, miten voidaan määritellä moraalisuus, kun Syyrian pakolaiset elävät omilla alueillaan epätavallisissa oloissa ja heistä tulee sitten laittomia maahanmuuttajia. Kiitos. Ja sitten komission jäsen Michel Barnier. Merci, madame la présidente. Euh, Kiitos puhemies. Kiitos kaikille teille näistä kysymyksistä, puheenvuoroista, ehdotuksista. Tämä keskustelu totta kai on käyty vakavassa hengessä. Vielä vastaisin vaatimukseen konferenssin järjestämisestä. Komissio on samaa mieltä tarpeellisuudesta, mutta vielä muutama lisää kommentti ja lisävastaus tähän aiheeseen. Edustaja Weber, Sanchendini muun muassa muistuttivat numeroista, lukuarvoista. Voin mainita luvuista, jotka olemme saaneet kansainvälisesti pätevältä taholta, eli pakolaisvaltuutetun toimistosta. Kollektiivisesti unionin jäsen valtioissa puhutaan kahdesta tuhannesta uudelleen asuttamisesta ja kymmenestä tuhannesta hakemuksesta. Olen maininnut useamman jäsenvaltion ja kiittänyt niitä, jotka ovat vastanneet myönteisesti näihin hakemuksiin. Ja vetoamme myös muihin maihin, jotka vielä eivät ole tällä tavalla toimineet vastaamaan samalla tavalla. Tällaiset luvut olemme saaneet kentän toimijoilta, tehokkaimmilta asiantuntijatoimijoilta. Ja sitten kommentti, johon Lopes Aguilar viittasi. Humanitaariset viisumit. Meillä on mahdollisuus käyttää niin sanottuja humanitaarisia viisumeita, mutta muistuttaisin arvon edustajalle, että kyse on jäsenvaltioiden suverenista päätöksestä siitä, haluatko ne käyttää tällaista mahdollisuutta. Tämä on arkaluontoinen aihe ja tästä syystä ajattelenkin, että konferenssin järjestäminen ajatuksena voisi olla hyödyllinen. Nämä vaikeat aiheet, herkkä luonteiset aiheet, silloin kun kyse on jokaisen jäsenvaltion itsemääräämisoikeudesta, suverenista päätöksistä, nyt on vedottu populismin torjumiseksi ja sisäänpäin kääntymisen torjumiseksi. Me haluamme käydä tätä keskustelua yhdessä niin, että hyviä käytäntöjä voidaan vaihtaa. Tämän tyyppiset aiheet ovat vähemmän vaikeita käsiteltäväksi yhdessä kuin niin, että kaikki niitä pohtivat yksinään. Edustaja Engel, aivan niin kuin Neitskikin mainitsivat niiden maiden kohtalon, jotka ovat tässä eturintamassa, Kypros, Kreikka, Italia ja myös Bulgaria. Meillä on järjestettynä tiedonkeruun matkoja, erityismatkoja paikan päälle, jotta saamme tietoa niistä tarpeista, lisätarpeista, joita näillä mailla on. Tämä myös edustaja Janaku ja Salavrakos mainitsivat Kreikan tilanne – ja turvapaikkajärjestelmä, jota Kreikan on rakennettava ja vielä vahvistettava. Se kenties tarvitsee teknistä tukea tässä työssä ja myös muiden maiden taloudellista tukea. Edustaja Guillaume mainitsi sen, että tarvitsemme lisää rahaa. Minä itsekin sanoin harvoja sen saman asian. Kun ajattelemme ekoa ja komission jäsenet, joka vastaa näistä asioista. Meillä ei ole enää rahaa käytössä vuonna 2013. Raja on tullut vastaan, äh, pussin pohja hämöttää. 2014 luonnollisesti on vuosi, jossa täytyy huomioida budjettirajoitteet. Ja täytyy toivoa, että löydämme lisää resursseja. Ja Tästäkin näkökulmasta ehdotettu konferenssi olisi kovin hyödyllinen. Arvoisa ministeri, hyvät jäsenet, äh, muistuttaisin siitä, mitä De Kaiser mainitsi äsken. Lampedusan kunnanjohtaja on osoittanut äh, yhteisönsä kanssa huomattavaa solidaarisuutta, uhrautuvaisuutta. Ikään kuin kulisseissa tapahtuu paljon sellaista, mistä voimme olla kiitollisia. Täytyy muistaa myös YK virkamiehet Damaskoksessa, Beirutussa. He, ka, kaikki työ, mitä kansalaisjärjestöt tekevät, jää usein unohduksi. Minä itse mainitsin, että humanitaarinen apu, jota on annettu jo kahdella miljardilla Syyriassa ja sen naapurimaissa. 44 prosenttia avusta menee Syyriaan. Ja miten tätä apua sitten käytetään? kansalaisjärjestöjen toimesta, hallinnon toimesta, joka on vielä olemassa, mutta täytyy totta kai korostaa kaikkien näiden ihmisten tekemää työtä. Myös heidän henkensä on usein äh, vaarassa. Tämä draama ei kosketa pelkästään Syyriaa, mutta pääasiassa totta kai sitä. Me emme voi vain toimia keinotekoisesti, vaan kaikkeen on todella ponnisteltava yhdessä eurooppalaisesti. Vastaus on löydettävä yhdessä. Meillä on olemassa välineitä. Mainitsin aikaisemmin jo humanitaariset toimet, tuen niille maille, jotka ovat tässä päätaakan kohteena, taistelu ihmiskauppiaita ja terrorismia vastaan, kehitysapu. Täytyy muistaa myös pakolaisten vastaanottamisolosuhteet. Kaikki nämä kysymykset täytyy nähdä kokonaisuutena ja niitä on käsiteltävä oikealla, hyvin korkealla tasolla Euroopassa. Asiaan liittyy poliittinen ulottuvuus, joka on äärimmäisen tärkeä. Keskustelua ei voida käydä kansallisesti. Olisi parempi, että keskustelisimme näistä kysymyksistä Euroopan tasolla eikä erillisenä keskusteluina kilpailuhengessä yksittäisissä jäsenvaltioissa. Kiitos vielä tekemistänne ehdotuksesta. Kiitos äh, komission jäsen. Ja nyt sitten neuvoston äh, nimissä Eurooppa-asioiden ministeri Vitautas äh, Leskeviutes. Madam President, puhemies, komission jäsen, arvon jäsenet. Olen kiitollinen tästä keskustelusta tänään. EU ja sen jäsenvaltiot tekevät paljon näissä olosuhteissa, jotta voitaisiin helpottaa Syyrian pakolaisten tilannetta. Mutta luonnollisestikaan me emme ole täydellisiä. Yli 2,1 miljoonaa syyrialaista on jo joutunut pakolaiseksi ja 1,4 miljoonaa todennäköisesti pakenee maasta vielä ennen vuoden loppua emmekä me tiedä kuinka paljon heitä tulee vuonna 2014. Paras keino estää näiden ihmisten kärsimyksiä olisi äh, auttaa päättämään ne syyt, miksi he pakenevat. Haluaisin myös todeta, että Liettua puheenjohtajamaana heti alusta alkaen ensimmäisestä puheenjohtajuuspäivästä lähtien on ollut hyvin aktiivisesti, on toiminut hyvin aktiivisesti Syyrian kriisissä. Ja Vilnan lausunto hyväksyttiin viime kuussa, on hyvä esimerkki yhteisestä eurooppalaisesta toiminnasta, jolla pyritään kestävään ratkaisuun. Liettua puheenjohtajamaana jatkaa aktiivista yhteistyötä komission varapuheenjohtajan ja ulkosuhdehallinnon kanssa, jotta saataisiin palautettua rauha ja vakaus Syyriaan ja koko alueelle. Jos tässä epäonnistutaan ja taistelut jatkuvat, niin meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voimme varmistaa, että humanitaarista kansainvälistä lainsäädäntöä ja pakolaisia kunnioitetaan ja esimerkiksi tappaminen, lasten rekrytoiminen, sukupuolen perustuva väkivalta, kaikkeen tähän pitää suhtautua nollatoleranssilla, koska kaikkein haavoittuvimmassa asemassa ovat naiset ja lapset. Kaikkien osapuolten pitäisi myös kunnioittaa lääkintähenkilökuntaa ja humanitaarisia avunantajia ja sallita esimerkiksi lääkkeiden tuonti kaikille alueille. Syyrian pitäisi myös antaa lupa parantaa humanitaarista apua maassa, koska ja kaikki humanitaaristen työntekijöiden pitäisi päästä joka puolelle Syyriaan. Ja samoin kuin syyrialaisten pitäisi päästä liikkumaan maasta pois kaikilla rajoilla. EUn taholta meidän on tuettava, ja tuettava YK roolia, kun se koordinoi työtään ja varmistaa se, että apu saadaan tehokkaasti paikalle. Tämä on avain. Ja täytyy myös huomioida taloudelliset ponnistelut, ja jos emme voi saavuttaa näitä tavoitteita, niin näemme, että pakolaisten määrä, jos, jos me saavutamme nämä tavoitteet, niin pakolaisten määrä varmaankin vähenee. Ja ehkä ja, ja jatkossakin. Nyt sitten siihen, mitä Verhofstadt vaati humanitaarista konferenssia, niin kuin parlamentin päätöslauselmaehdotuksessa on tehty. Minä totisesti pidän hyvänä tätä ehdotusta. Sen lisäksi pidän hyvänä myös komission jäsen Barnierin positiivista suhtautumista ja vastausta. Ja puheenjohtajamaa on valmis tekemään läheistä yhteistyötä tässä asiassa komission kanssa. Komissiollahan tässä on päävastuu. Mutta konferenssi ei riitä. EUn on ylläpidettävä painetta globaalisesti Syyrian asiassa. Samoin on pyrittävä yhdessä ratkaisemaan humanitaarisia ongelmia ja haluaisin käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni ilmaistakseni kiitollisuuteni edustaja Aguilarille ja koko Euroopan parlamentille. Teidän hyvin tarpeellisesta ja ajankohtaisesta päätöslauselmastanne. Yhteessä, yhteisponnisteluin me kykenemme auttamaan Syyrian kansaa ja löytämään myös pitkän aikavälin ratkaisuja. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση ολοκληρώθηκε. Näin, päätämme tämän keskustelun. Meillä on yksi päätöslauselma ehdotus. Äänestys on tänään kello 11.30. Seuraava asia tämän päivän esityslistalla on